Ennen kuin käymme keskustelemaan seuraavasta aiheesta, minulla on kolme ilmoitusasiaa. Ensimmäinen, niin kuin muistatte, puhemies 9.3.2016 artiklan 165 kohta 3 liittyen työjärjestyksen artiklaan 1 käytti menetelmää ja edustaja Tsian Dinos poistettiin istuntosalista, koska hän, hänen mainitsemat asiat eivät ole sovelijoita ja artiklan 166 työjärjestyksen mukaan puhemies 9.5. päätti langettaa sanktiot edustaja Sinadinosille ja hän ei kymmenen päivän ajan saa päivärahaa ja tämä päätös nyt sitten ilmoitettiin tälle edustajalle tänään. Toinen ilmoitus, edustaja Jane Collins on yhdessä tuomioistuinmenettelyjen kanssa Iso-Britanniassa pyytänyt, että